ja luoda sitä kautta Tonavalle ja sen varrella asuville kansalaisille lisäarvoa. Kiitoksia. Monet kiitokset, herra komissaari. Keskustelu päättää ja keskustelu päätetään ja torstaina kello 12 äänestämme tästä asiasta. Item. and whenever you are ready commissioner you have the floor. President, members. Puhemies, arvoisat jäsenet. Tieteen harppaukset viime vuosikymmeninä ovat vaikuttaneet siihen, että napanuoraveren kantasoluja käytetään yhä enemmän. Tällaisten solujen käyttö on, on johtanut verisairauksia sairastavien potilaiden tilan paranemiseen esimerkiksi leukemiassa. Näiden kantasolujen avulla voidaan myös erityisesti geneettisiä sairauksia hoitaa. Myös aikuisten kantasoluja voidaan käyttää tieteellisesti moniin tarkoituksiin. Kuitenkin meidän on vielä tieteellisesti tutkittava paljon näiden kantasolujen käyttöä solujen lisääntyminen ja solujen tuottaminen voi lisätä myös kontaminaatiovaaraa ja erilaisten sairauksien leviämistä. Ihmiskudosten kanssa on toimittava varovaisesti, mutta haluan tehdä selväksi, että jäsenvaltiot yksin päättävät siitä, jos ne haluavat käyttää napanuoraveren kantasoluja EUlla ei ole toimivaltaa harmonisoida kantasolujen käyttöä. Ehm, Kudos- ja soludirektiivi mainitsee, että komissio ei voi vaikuttaa siihen, miten jäsenvaltiot tätä asiaa käsittelevät. Toimivalta on jäsenvaltiolla. Ja jos jäsenvaltio päättää käyttää napanuoraveren kantasoluja, sen on täytettävä eh, direktiivin turvallisuus- ja varmuusvaatimukset kansanterveyden suoja sekä perusoikeuksien kunnioittaminen. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että on tärkeää, tärkeää saada objektiivista tietoa kansalaisille, minkälaisia etuja kantasolujen käytössä on ja minkälaisia vaaroja. Tällaisen tiedon antaminen on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Komissio kannustaa jäsenvaltioita tähän tiedon jakamiseen, ja jotkut ovat niin tehneetkin. Lopuksi voin vakuuttaa, että komissio säännöllisesti valvoo sitä, miten solu- ja kudosdirektiiviä sovelletaan. Me olemme hyväksyneet tiedonannon direktiivin soveltamisesta. Se viime vuoden tammikuussa lähetettiinkin parlamentille käsiteltäväksi. Kiitän. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, on mukava, että näin myöhään illalla vielä haluatte keskustella meidän kanssamme tästä tärkeästä aiheesta. Hyvät kollegat, Kantasolututkimus tarjoaa suuria mahdollisuuksia potilaille, joita emme tänä päivänä vielä pysty riittävästi auttamaan. Moni perustutkimuksessa on vielä epävarmaa, mutta on olemassa yli 70 sairautta, jossa ähm, napanuoran kantasolujen ja aikuisten kantasolujen kanssa pystytään auttamaan. Napanuorasta kerättävän veren kantasolut, ne ovat sellaisia, joita voidaan käyttää kaikissa äm, ä, äh, tapauksessa, eli voidaan auttaa myöskin Öö, öö, esimerkiksi leukemiassa, vaikka lapset eivät olekaan tätä, näitä kantasoluja luovuttaneet. Eli tietyillä suppeilla aloilla voidaan jo tänä päivänä saada hyötyä näistä verenkantasoluista. Ja joita, minusta olisi syytä jo tänä päivänä tukea joitakin julkisia napanuorasta kerättävän verenkantasolupankkeja, kantasolupankkeja mutta meidän pitäisi myöskin olla kieltämättä autologista hoitoa. Eli meidän pitäisi informoida mahdollisuuksista ja riskeistä kaikkea. Meidän täytyy olla varuillamme niin, että ei tarjota mitään haitallisia soluja tai sellaisia soluja, joita ei pystytä käyttämään tai missä ei noudatettu standardeja. Me tarvitsemme prioriteettia tämän alan tutkimuksessa ja meidän täytyy huolehtia siitä, että vanhemmat voivat tehdä päätöksen niin, että tätä napanuorasta kerättävä verta ei yksinkertaisesti heitetä pois, koska siitä saattaa olla hyötyä ja se on arvokasta ei pelkästään omille lapsille, vaan myöskin muille lapsille – me pystymme tämän kanssa jo paljon auttamaan monia. Kiitoksia. Kiitoksia herra Liise ja sen jälkeen rouva Riis Alderyhmän puolesta. Merci, Kiitoksia puhemies. Minä tietenkin myöskin olla samoilla linjoilla kuin mitä täällä on sanottu. Eli että pitäisi saada aikaan tämä kantasolupankki napanuorasta kerättävästä verestä, jotta saataisiin aikaan tutkimusta. Mutta minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä ei pitäisi käsitellä pelkästään elinsiirtona, vaan että me voimme käyttää tätä verta ja siihen tarvitaan lupa. Mutta sitten se ei ole kuitenkaan niin tärkeää kuin se, mihin Liisekin viittasi, että pitää olla turvallinen käyttö. Meidän pitää ajatella mahdollisuuksia ja voidaan ajatella, mihin tämä saattaa kehittää tai mihin kehittyä. On tärkeää, että meidän me kun luomme nämä pankit, niin niiden pitää olla julkisia niin, että niistä voidaan, kaikki, kaikki voivat saada kantasoluja, että niitä voidaan pankkeja käyttää myöskin muiden ö, hoitoon, mutta pitää myöskin ajatella sitä, että tässä on myöskin ansoja, eli pyritään maksamaan tai saa puhumaan vanhemmille niin, että he saisivat jonkunnäköisen maksun tai maksaisivat jollakin lailla siitä, että heidän lapsensa selviävät turvallisesti. Tämä on tai tapahtuu hyvin harvoin niin, että mm, omaa lasta näillä kantasoluilla käsitellään – minä olen sitä mieltä, että näitä kantasoluja pitäisi käyttää ensisijaisesti avoimeen tutkimukseen, yleiseen tutkimukseen, eikä siten, että kun minä, minusta tuntuu melkein siltä, että vanhempia huijataan siinä, että kun sanotaan, että otetta, käytetään heidän lastensa napanuorasta kerättävää kantasulla. Nyt kun meillä on materiaalia, niin me, mitä meillä tälläkin hetkellä on, niin täytyy huolehtia siitä, että se ei mene hukkaan ja että verta heitetään pois. Senhor Comissário, eu gostaria também de dizer que acho que esta questão é importante. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, olen tyytyväinen siihen, että kiinnitätte tähän aiheeseen niin suurta huomiota. Ja minusta se, mitä pyrimme täällä yhdessä tekemään, saa meidät lähemmäksi kansalaisia. Minä olin aikaisemmin esittelijänä mietinnössä, jossa käsiteltiin vetyajoneuvoja ja mielestäni meidän pitäisi tämän päivän aiheeseen kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin siihen silloin. Te itse mainitsitte myönteisen vaikutelmanne tästä kysymyksestä. Se on kysymys, joka ei kosketa pelkästään lasten vanhempia, vaan myös monia muita tahoja. Sanoitte itse, että komission olisi kannustettava jäsenvaltioita hyväksymään toimenpiteitä tällä alalla. Nythän paljon tästä aineesta menee hukkaan, paljon kantasoluja menee hukkaan, ja tulevaisuudessa nämä voivat muodostaa pohjan jonkun ihmisen terveydelle ja elinkyvylle. Meidän pitäisi tietää, mitä me tuemme täällä. Meidän olisi kannustettava vanhempia ja tunnettava asia perinpohjin niin, että me todella edustamme tässä kansalaisten ääntä ja etua. Kiitän. No. Grazie Presidente, grazie signor Commissario. mr president Kiitos puhemies. Irlannin viime vaaleissa kantasolu tutkimus oli ristiriitainen aihe. Nyt vaaleissa lääketiedettä ei juurikaan mainita. Talous on siirtynyt keskinäyttämölle, mutta myös lääketiede on kehittynyt ja Meillä on eri laitoksissa hyvin laadukasta lääketieteellistä tutkimusta ja tarvitaan myös käytännön lääketieteen osaajia tälle alalle. Ja edistystä on aikaan saatu ja tällä potentiaalisesti voidaan hoitaa 7-80 eri sairaustyyppiä. Siksi on tärkeää, että tämän tyyppistä tutkimusta tehdään ja tällainen mahdollisuus otetaan huomioon tietenkin eettiset näkökulmat huomioituna, mutta kuitenkin, kuten sanoitte, komissaari, tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaa ja heidän täytyy päättää tykönään, mitä asiasta ajattelevat. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Chair. Scler. predsedajúci, Mr. Eh, Commissioner. Chcel by som sa vyjadriť k otázke eh, odberu a skladovania. Kiitos puhemies, kiitos komissaari. Napanuora veren kantasolut, niiden ottaminen napanuorasta lapsen syntymä henkellä, hetkellä ne ovat sellaisia soluja, joita voidaan käyttää ja käsitellä minä tahansa hetkenä tulevaisuudessa ja niillä voidaan hoitaa erilaisia syöpiä ja jopa 7-80 erilaista sairautta. Siksi kysynkin, miksi vain yksi prosenttia istukkaverestä otetaan säilöön? Komissio on sitä mieltä, että tämä on jäsenvaltion täytäntöönpano vallassa, mutta varmaankin komissio voi tehdä jotain sen tietoisuuden lisäämiseksi lasten vanhempien keskuudessa, miten tiede tässä kehittyy. Ja puhun tässä nyt edellisenä mm, esittelijänä uusien terapeuttisen menetelmien kehittämisessä. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. President. Kiitos puhemies. Epäilemättä yleisesti arvostetaan sitä edistystä, jota on aikaan saatu kantasolujen käyttämisessä terapeuttisiin hoitotarpeisiin. Tätä on kannustettava. Asiat, joita edustajat täällä ottivat esiin, ovat tiedon tarve ja kantasolujen säilyttäminen tiedottamiseen sanoisin, että se on tärkeää ja on tärkeää saada ajankohtaista, tarkkaa, objektiivista tietoa vanhemmille ja muillekin kansalaisille, mitä etuja ja vaaroja kantasolujen, myös napanuoraveden kantasolujen käytössä on. Tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva mm, asia ja niiden näkemykset eroavat sekä kantasolujen käytöstä että niiden säilyttämisestä että niiden mm, käyttämisestä. Tällaista tiedotusta on jo meneillään ja komissio kannustaa jäsenvaltioita tämän tyyppiseen toimintaan. Mitä tulee kantasolujen säilyttämiseen, tiedämme, että yksityiset yritykset tarjoavat nyt jo vanhemmille kantasolu säilyttämispalveluita. Kuitenkin useat jäsenvaltiot ovat perustaneet julkisia eh, napa, nuora, veri, kantasolupankkeja, jotka perustuvat vapaaehtoisille ja nimettömille luon, luovutuksille. Määräyksissä tarkennetaan eh, anonyymisuus, eh, lahjoittajien altruismi, solidaarisuus sekä nimettömyys. Asiantuntijakomitea suosi ja suositti tällaista julkista antasolupankin perustamista kaikkiin jäsenvaltioihin. Kiitos.